päätämme keskustelun Zimbabwesta ja nyt voimme siirtyä äänestyksiin. Ensimmäisenä äänestämme Ai Weiwein tapauksesta. Kuusi päätöslauselman luonnosta on pöydällä. Aloitamme tästä yhteisestä. Tarkistus kaksi. Nimenhuuto äänestys. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Seuraavaksi tarkistukseen kolme. Nimenhuuto äänestys. Äänestys alkaa. The boat is closed. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Seuraavaksi koko päätöslauselman luonnoksesta puoltavat äänet, vasta-äänet, eli puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Ei siis nimenhuutoäänestys. Hyväksytty joka tapauksessa. Seuraavaksi toiseen kohtaan Nepalissa maanpaossa olevan Tiibetin hallituksen vaalikielto. Tässäkin kyseessä kuusi päätöslauselman luonnosta. Aloitamme EFDn tekstistä. Ketkä puoltavat tämän tekstin hyväksymistä? Vastaan, tyhjää, hylätty. Seuraavaksi yhteiseen päätöslauselman luonnokseen Ensin äänestämme tarkistuksesta kaksi puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistetaan koneellisesti. Äänestys alkaa. Everybody's voted, the vote. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty kahdella äänellä. Seuraavaksi tarkistukseen numero yksi. Puolesta äänet, olkaa hyvä. Vastaan, tyhjää. No, tarkistetaan uudestaan koneellisesti. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Ja tällä kertaa hyväksytty. Ja nyt äänestämme koko päätöslausumaluonnoksesta puolesta äänet, vasta äänet, tyhjää hyväksytty. Ja lopuksi vielä tähän viimeisimpään äänestykseen. Seitsemän päätöslauselman luonnosta aiheesta Zimbabwen tilanne aloitetaan EFDn tekstistä. Puolto äänet, olkaa hyvä. Vastaan, tyhjää, hylätty. Sitten yhteiseen päätöslauselman luonnokseen Aloitetaan kohdalla 10. Puolesta äänet, vasta äänet, tyhjää, hyväksytty. Johdantosan kappale L. Puolesta äänet, vastaan, tyhjää, hyväksytty tämäkin. Ja sitten loppuäänestykseen tästä koko päätöslauselman luonnoksesta ja nyt kyse on nimenhuutoäänestyksestä ja äänestys alkaa. Kaikki ovat varmaankin äänestäneet, äänestys päättyy ja hyväksytty selkein lukemin. Näin äänestys päättyy, samoin kuin tämänpäiväinen istuntomme. Vielä seuraava huomautus. Tämänpäiväisen kokouksen pöytäkirja esitetään seuraavan istuntokauden alussa